to the President. Thank you. Good afternoon, colleagues. Could I ask you please... Hyvää iltapäivää, kollegat. Pyytäisin teitä istuutumaan. Keskeytimme 29.